Good morning colleagues, welcome. Kollegat, hyvää huomenta ja tervetuloa tähän yhteiskokoukseen, IMKON ja ITREN kokoukseen. Aloitetaanpa hyväksymällä esityslista luonnos. Ja jos siihen ei ole kenelläkään huomautettavaa, niin esityslista on näin hyväksytty. Sitten 20. maaliskuuta 2017 ja 24. huhtikuuta 2017 Pöytäkirjojen hyväksyminen. Pöytäkirjat on hyväksytty, jos mitään vastalauseita ei ole. Ja nyt sitten siirrymme menettelytapoihin. Kyse on siis äh, digitaalisista sisämarkkinoista, verkkoalustasta, Itrestä Henna Virkkunen ja Philippe Jouvin Imkosta ovat esittelijämme. Yhteistyö valiokuntien välillä on sujunut aivan erinomaisesti. Tästä kiitän äh, Patricia Toijaa, puheenjohtaja ja esittelijää. Yhteiskokouksia on järjestetty jo aiemmin valiokuntien välillä ja kun näitä yhteiskokouksia järjestetään yleensä kahden äh, valiokunnan äh, edustajat johtavat puhetta yhdessä. Näin meidän ei tarvitsekaan käydä läpi tarkistuksia, vaan siirrymme suoraan äänestämään. Toinen puheenjohtaja jatkaa. Kiitos puheenjohtaja. Puhun äidinkieltäni italiaa, joten pyydän laittamaan kuulokkeet korville. Eh, Minäkin haluaisin kiittää kaikkia yhteisistä ponnisteluista sitä eivät ole tehneet vain puheenjohtajat, mutta kaikki muutkin, erityisesti esittelijät. Haluaisin kiittää heitä erityisesti. Lisäksi haluaisin kiittää teitä erityisestä ponnistelusta tässä nimenomaan ja kiitos tarkistuksista ja yleisestä sovusta. Uskon, että varmasti kaikki on yhtä mieltä siitä, että digitaalisten alustojen kehittämistä pitäisi lisätä, mutta tähän tarvitaan sopivat säännöt, jotka suojelevat sekä sitä tapaa, jolla nämä kehityssuunnat ekologi- taloudellisesti, sosiaalisesti etenevät. Pitää myös suojella tietysti kuluttajien ja kansalaisten oikeuksia tämä tulee olemaan erittäin tärkeä jos ajatellaan tulevia valintoja, joita tehdään parlamentissa komissiossa. Sinä kaikki kiitos. Toivottavasti työmme tänä aamuna johtaa siihen, että saadaan hyväksyttyä tämä pian. Kiitos. And... Kiitokset Patricia. Haluaisin muistuttaa, että tämä kokous äh, lähetetään suorana lähetyksenä internetissä. Tervetuloa kaikille katsojille. Ja nyt äh, yhteisesittelijät, jos haluatte käyttää puheenvuoroja. Hanna, ole hyvä. Henna. Thank you, madam. Kiitos puheenjohtaja. Uh, I'd like to thank everybody. Kiitos. Haluaisin kiittää kaikkia. Olette olleet hyvin aktiivisia tämän prosessin aikana. Me saimme 463 tarkistusta ja me valmistelimme 48 kompromissia. Luonnollisesti tässä oli hyvin paljon työtä. On aina haastavaa tehdä yhteistyötä kahden valiokunnan kesken. Haluan kiittää kaikkia meidän varjoesittelijöitämme ja neuvonantajia ja avustajia, jotka ovat työskennelleet hyvin kovaa viimeisen parin viikon aikana, samoin kuin myös toista mistä Jyväniä. Toivon, että me saamme nyt paljon tukea näille kompromisseille, joita me yhdessä olemme valmistelleet. Lopputulos on hyvin tasapainoinen ja toivon, että jokainen on tyytyväinen tähän työhön. Suunnitelma on, että me keskustelemme tästä mietinnöstä seuraavassa täysistunnossa yhtä aikaa Ekonin kanssa. Tämä on hyvin tärkeä sektori ja on tärkeää, että me voimme keskittyä digitalisaation seuraavassa täysistunnossa. Kiitokset kaikille. Oli suuri ilo tehdä työtä kanssanne ja toivon mukaan me saamme nyt sitten laajaa tukea näille kompromisseille. Thank you, Hanna. Kiitokset Henna ja seuraavaksi Philip Juvan. Kiitos puheenjohtaja. Olen samaa mieltä kuin Henna Virkkunen ja kiitos yhteistyöstä ja kiitos myös muille valiokunnan jäsenille, erityisesti varjostelijoille kiitos. Teksti on tärkeä tietysti, koska siinä, no, siinä annetaan pikemminkin suuntaviivoja aiheesta, joka on äärimmäisen tärkeä eurooppalaiselle taloudelle tuleville vuosille – No mehän tässä parlamentissa pyrimme konsensukseen ja halusimme tekstin, joka ei antaisi poliittista suuntaa Euroopan komissiolle. Uskon, että olemme välttäneet nämä sudenkuopat ja vaikka no, teksti on saanut tuen lähes kaikilta poliittisilta ryhmiltä, niin no, tämä teksti antaa kuitenkin vahvoja suuntaviivoja poliittisestikin. Ja toivottavasti Euroopan komissio komissio ja kaikki, jotka keskustelevat tulevista tuosta lainsäädännöstä, voivat sitten saada innoitusta tekstistä, josta äänestämme tänään. Kiitos. Merci beaucoup. Suuret kiitokset Philip Jouvin. Ja sitten, jos kollegoilla äänestyskortit ovat valmiina, voimme aloittaa äänestykset. Jaha, Andreaskin on mukana. Hyvä. Eli Virkko alusta digitaaliset sisämarkkinat. Voimme aloittaa äänestyksen. Tarkistus 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi tarkistetaan tuo äskeinen. Tehdään niin. Kyseessä siis tarkistus 64. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Se on hylätty. 56-37 ääni. Seuraavaksi siirrymme kompromissiin 47. Vastaan. Yes. Siis kompromissi kuusi korjaa puheenjohtaja puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Kompromissi 47 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Tarkistus 12, kompromissi 12 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Kompromissi 29 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Tarkistus 71 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 44 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi meidän tulee äänestää 76 tarkistuksesta puolesta vastaan tyhjää. 76, se oli ennen. Mutta siitä on toimitettava äänestys nyt kompromissin jälkeen, se on nimittäin lisäys. No, aloitetaanpa uudestaan. Tarkistus 76 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi kahdeksan. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Uh, Andreas. That we have voted on. Haluaisin tietää, että me äänestimme, tai vahvistukset äänestimme kompromissista seitsemän. Kyllä, ensin äh, kompromissi seitsemän ja sitten palasimme tarkistukseen 76. Äh, Se saattaa vaikuttaa oudolta, mutta johtuu siitä, että 76 oli lisäys kompromissiin seitsemän. Tarkistus 111 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Ja kompromissi 11 puolesta vastaan Juri 17 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kohta kohdalta äänestys tarkistus 118 ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistetaan ensimmäinen osa 118. Äänestys on päättynyt comunque it is adopted. Adopte. Second part of... Toinen osa, tarkistus 118 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 119 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 122 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 123 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 124 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 125 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 126 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 13 puolesta. Odotan, ei ongelma. Puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty. 140 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten sitten kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 160 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 161 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Tarkistetaan 161 koneellisesti äänestys. On päättynyt. Hylätty. Kyllä minä laskin Andreas sinut ja mukaan. Eli hylätty. Kompromissi 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistuskompromissi 18 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Amendment 170. 178 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 188 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 189 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 189. Äänestys on päättynyt. Se on hylätty. Tarkistus 190, kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää epäselvää. Tarkistetaan ensimmäinen osa, tarkistus 190. Nostakaapa kätenne kunnolla, muuten joudutaan tarkistamaan. Hyväksytty. Sitten 192 osa puolesta vastaan. Tyhjää, se on hylätty. 191 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi No niin, kollegat, nyt meidän tulee siirtyä sivulle 52, koska ensin täytyy äänestää 377 tarkistuksesta. Eli tarkistus ei vielä. Puolesta. Tarkistus 377 sivulla 52. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt palaamme sivulle 23. Ovatko kaikki mukana? Kompromissi 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 198 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kom- Hyvä on, tarkistetaan, ei hätä. Joten 198. Äänestys on päättynyt. Äh, hyväksytty. 71-21 äänin. Kompromissi 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 204 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan 204 Äänestys on päättynyt. Se on hylätty. Kompromissi 45 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sivulla 28 221 tarkistuspuolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 222 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 239, nyt olemme sivulla 31, 239 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Kompromissi 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 240 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Ja nyt vuorossa 255, sivulla 14, puolesta 34 korjan puheenjohtaja puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Luulen, että hyväksyttiin. Tarkistus 258 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 38 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 35. Nyt olemme sivulla 38. Mutta ensin meillä olikin täällä muutama tarkistus. 362 ja 3, Sivulla 50 siis äänestämme 362 ja 26 kolme hylätty. Nyt siirryt, palataan kompromissiin 35 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kaksi, seitsemän, kolme puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kaksi, seitsemän, neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromi tarkistetaan 274. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty yhden äänen enemmistöllä. Kahden, kahden. Kiitos ja onnittelut. Kompromissi 31 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 276 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt kollegani Patricia jatkaa tästä. Grazie, allora continu- Kiitos, jatketaan. Kompromissi 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten siirrymme eteenpäin. Kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Pyydän no- nostamaan kättä kunnolla. Ripeto più lenta. Toistetaan hitaammin. Kompromissi 28 Teidän hitaammin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 307 puolesta vastaan tyhjää hyväksy, hylätty. Juri 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Juri 26. Äänestys alkaa. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Juri 27 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Nyt siirrytään äänestämään 316 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 30 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 335 puolesta. Pyydän nostamaan kättä selvästi vastaan. Tyhjää. Taitaa olla hylätty, mutta tarkistetaan 335. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on hylätty. Putikofer. Eh, scusate, scusate. Eh... Olen pahallani. Edustaja Butikoffer, arvoisa ITRE-kollega, mutta koska tulos jo, niin tämä lausuntonne. No, tätä ei voida laskea nyt työjärjestyksen mukaisesti. Olen pahoillani eteenpäin. 338 puolesta vastaan tyhjää. No tarkistetaan. Äänestys alkaa 338. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt sitten 353 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Ne hyväksytty. Mutta oli ihan hyvä tarkistaa. Kuten huomaatte, tämä oli hyvin tiukka 354 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 355 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 371 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 36 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 374 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Juri 21 puolesta vastaan. Viisikymmentäneljä. Sitten lista juuri 21. Oletteko nyt löytäneet oikean paikan puolesta vastaan? Tyhjää. Hyväksytty. Juuri 22 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Juuri yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Juuri 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3, 8, 4 tarkistus puolesta De Jongilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan De Jongin tarkistus Eli 384 äänestys alkaa. olette äänestäneet? että Äänestys päättyy. Hylätty. 386. Ei vaan seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 39. Ennen kompromissi 39. Nyt on pitää mennä eteenpäin ja löytää 399 400, 401 seuraavalla sivulla. Oletteko löytäneet ne? Yksi ainoa äänestys. 3.9441 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Näin ollen takaisin 39. Eli 399, 400, 401 tarkistukset, poistoja. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. selvästi hylätty. Kompromissi 39 nyt puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 389 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan selvä sekin. 389 Äänsys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 393 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 398 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 406 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 407 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juri 15, se on seuraava sivu. Juuri 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 415 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 416 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 417 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 42 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus 427 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 429 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Tarkistus 430 puolesta vastaan, tyhjää hylätty 431 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 434 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus. 439 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Eli se raukeaa niinkö 441 puolesta ei vaan, sekin raukeaa. Pahoittelut, sanoo puheenjohtaja. 441 raukeaa. 445 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 446 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 447 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt sitten tarkistus 455 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 456 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4, 5, 8 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 4, 6, 0 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan. 4, 6, 0. Koneäänestys alkaa ja päättyy. Non ho ancora dichiarato l'esito, ho detto solo votazione chiusa, Maria Puol- puolesta vai vastaan? Kumpa äänestit? No, selvä. Silloin tämä on hylätty. Minä noudatan samaa kriteeriä. En vielä kertonut koko tulosta. 460 siis. 461 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 462 puolesta vastaan 60, eikö se ole jo hoidettu? No, täällä minulle kuiskitaan nyt liikaa. 462 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan 462. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Selvä. Sitten yksi. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kolme. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kaksi. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Neljä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, viisi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, kuusi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten Johan Toosan kappale seitsemän puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten 12 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 40 42, 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 45 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan, äänestys alkaa. Eli siis 45. Äänestys päättyy, se on hylätty. 46 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 48 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 52 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 53 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistetaan. Haluatteko te tarkistaa? Tarkistus 53. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 54 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 55 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 56 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 57 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 60 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Ja sitten loppuäänestys. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Mahtava tulos. 73 puolesta. Onnittelut. Onnittelut esittelijöille. Ja kiitän kaikkia varjoesittelijöitä ja kaikkia kollegoita. Ja ennen kuin te lähdette salista, niin vielä pikkuhetki. Niin, toki tämä on tätä suurta iloa tämän tuloksen jälkeen, mutta minulla on vielä ilmoitusasia. Seuraava äänestys on kesäkuussa